huomenna 14. lokakuuta. Säännön kolme, kohtien kolme ja neljä mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta kokouksessaan 10. lokakuuta 2011 tarkisti valtakirjat ja ehdotti yksimielisesti, että vahvistetaan mandaatit seuraavien henkilöiden kohdalta. Andrea Zanoni 19. heinäkuuta 2011 alkaen, Philip de Backer alkaen 7. syyskuuta 2011. Auke Zilstra alkaen 13. syyskuuta 2011 ja Mikael Gustafsson alkaen 22. syyskuuta 2011. Ehdotan siis, että vahvistamme nämä mandaatit. Onko kommentteja? Ilmeisesti ei, eli nämä mandaatit on vahvistettu. Ja tervetuloa näille uusille kollegoille.